pitäisi kaikkien pyrkiä tähän ja suojella myös Ison-Britannian valtion tuloja näinä säästökurin aikoina. Kiitokset kollega Chanak. Tässä Martinin mietin äänestysselitykset ja parhaat kollegat, niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, äänestysselitykset Bytikoferin mietintöön. Ää, niitä ei ehditä täällä tänään kuulla koska meidän täytyy valmistella sali kello 15 alkavaa iltapäivän istuntoa varten. Nämä äänestysselitykset kuullaan sitten huomenna. Istunto keskeytyy.